Minun paperini ovat täällä tsekiksi, joten luen ne tsekiksi. Janin Hennis Plachard, Apan Louis Bon. Haluaisin sanoa, että Hennis Plachard ja Bonte ovat ilmoittaneet meille kirjallisesti, että he vetäytyvät pois Euroopan parlamentista, koska heidät on valittu Alankomaiden parlamenttiin. Ja mitä tulee Euroopan parlamenttiin,